istunnossa. No niin, hyvät kollegat, siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on suullinen kysymys. Suullinen kysymys komissiolle lentoturvallisuudesta. Toimintakieltoon ja lentoliikenteen harjoittajia koskeva yhteisön luettelo. Ja ensimmäisenä puheenvuorolla äh, edustaja Tikau, viisi minuuttia. Thank you, Madam uh, Chair. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, ehkä odotan hetken. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puhemies arvoissa komission jäsen. Viivaus kysymys tuli oikeastaan Brian Simpsonilta parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta. Seinä vastattiin komission kertomuksen koskien EUn mustasta listasta. EU mustalista perustettiin 2006, jotta nimettiin ja pantiin häpeän lentoyhtiöt, jotka eivät noudattaneet kansainvälisiä sääntöjä. Tarkoituksena oli reagoida huoleen, mitä tuli täytäntöönpanon tasoon ja kansainvälisiin turvatarkastuksiin. Ja johtuen myös monista lentoonnettomuuksista lyhyessä aikavälissä 2004-2005 vuosina. Neljä vuotta tämän jälkeen tiedämme, että mustallista on osoittautunut arvokkaaksi tehokkaaksi välineeksi. Näin voidaan varmistaa ICAON turvasäännösten toteutuminen. Näin voidaan su- suojella kansalaisia EU:ssa. Miten nyt voimme rakentaa uutta tälle? Tämä on kysymys edessämme. Toisin sanoen, miten voimme laajentaa suojelua yli omien rajojemme ja edelleen pyrkiä globaaleihin turvasääntöihin. Mustalista ei ole pystynyt vain tunnistamaan turvallisuusriskejä, vaan myös se on varmistanut sen, että tiedot tehokkaasti välitetään EUn kansalaisille. Tämän suuntaisesti, miten voimme varmistaa, että EU-kansalaiset, jotka lentävät e- Euroopan ulkopuolella, ovat tietoisia toimintakielton asetusta liikenteenharjoittajista, joiden jotka toimivat edelleenkin muualla maailmassa silloin, kun ö, lisenssi on kumottu, otettu pois ja silloin kuitenkin liika- lentoliikenteen harjoittaja ei löydy tältä mustalta listalta. Miten voimme varmistaa, että matkustajat ovat tietoisia tästä tilanteesta? Olemme ku- nähneet, kuinka tehokasta on ollut koota yhteen erilaiset kansalliset mustat listat yhdeksi ainoaksi kattavaksi EUn kattavaksi luetteloksi. Kuitenkin mustallista on vain niin hyvä kuin mahdollisuus saada tietoja jotka liittyvät lentoliikenteen harjoittajien turvallisuustasoon. Miten voimme saada lisää tietoa, joka on taustalla mustille listoille, jotta voidaan parantaa todennettavan tiedon määrä. Tämä tarkoittaa sitä, että ei tarkastella pelkästään sitä, miten varmistetaan asematasotarkastuksia EU-jäsenvaltiossa, vaan parannetaan myös tietoja, joita saadaan kolmansista maista. Voisiko komissio pohtia sitä, että saataisiin aikaan standardoidut, harmonisoidut, sattumavaraiset kontrollit ja tiedottaminen. Ja kun tietoja tulee kolmesta maista, voisiko komissio pohtia sitä, että saataisiin aikaan tehokas kansainvälisen tiedon vaihtojärjestelmä jotta olisimme lähempänä sellaista maailmanlaajuista mustaa listaa. Tiedän, että sellainen on aikaisemmin tyrmätty. Lisäksi kannattaa huoma- ottaa huomioon, että mustalista on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi. Se kannustaa lentoyhtiöitä täyttämään kansainväliset turvavaatimukset, mutta miten voimme vielä aktiivisemmin pyrkiä tavoitetta kohtaan, että parannetaan globaalia ilmailuturvallisuutta. Tällä tarkoitan sitä, miten komissio aikoo tukea kansallisia lentoviranomaisia, jotta parannetaan puutteita turvallisuuskysymyksissä perustuen ICAOn tarkistustoimiin ja parannetaan valvontakapasiteettia. On ratkaisevan tärkeää, että tehokas, tehokkaat tietokanavat toimivat suuren yleisön suuntaan myös, mutta myös on erittäin tärkeää, että pitkällä aikavälillä edelleenkin teemme työtä, että pyrimme edistämään kansainvälisen ilmailuturvallisuuden sääntöjä ja täytäntö, niiden täytäntöönpanoa. Se on kaikkein tehokkain keino oikeastaan parantaa kaikkien matkustajien turvallisuutta. Euroopan liikenne- ja matkailuvaliokunta odottaa kovasti voimassa tehdä yhteistyötä komission kanssa, jotta voidaan jatkaa työtä tämän EUn mustan listan pohjalta eteenpäin. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten komission jäsen Piipalks, olkaa hyvä. Mrs. Tikau for very positive. Kiitän edustaja Tikauta tästä hyvin positiivisesta mustalistan arviosta. Komissio on vakuuttunut siitä, että olemissa olevilla toimenpiteillä voidaan saada aikaan korkealaatuista eh, informaatiota. Tämä luettelo näistä mustallista yrityksistä, jotka eh, eivät saa toimia eh, Euroopassa, tämä lista on hyvin, se on näkyvissä esimerkiksi internetissä ja muualla. Ja tässä tehdään hyvin läheistä yhteistyötä eurooppalaisten ja kansainvälisten matkailujärjestöjen kanssa eh, niin, että voimme parhaalla tavalla tällä tavalla auttaa kansalaisia. Ja mitä tulee jäsenvaltioiden lentoasemiin, niiden eh, täytyy tuoda eh, matkustajien näkyviin nämä mustat listat sekä niiden tiloissa että sen ulkopuolella tässä listassa on hyvää informaatiota ihmisille, jotka haluavat matkustaa Euroopan unionin ulkopuolella, niin että ne voivat välttää näiden lentoyhtiöiden käyttämistä. Joten tämä e-, ei koske Euroopan, tai siis tämä ei ole, tätä ei ole olemassa Euroopan unionin ulkopuolella. Ja tällä pyritään parantamaan kansalaisten tietoutta kaikista lentoyhtiöistä, joita he käyttävät matkatoimisto tai matkanjärjestö, se, matkajärjestäjä täytyy myös informoida asiakasta siitä, mikä tämä lentoyhtiö on tai millä, minkä yhtiön koneilla lennot tehdään. Ja matkustajille on ilmoitettava välittömästi, mikäli tämä lento muuttuu, lentoyhtiö muuttuu. Ja asiakkaiden tulee saada rahat takaisin taikka uusi reitti, mikäli tämä uusi muutettu lento onkin lentoyhtiössä, joka on mustalla listalla. On myös eri informaatiolähteitä, joita me käytämme valvoaksemme ja arvioidaksemme sitä, millä tavalla kansainväliset lentoyhtiöt täyttävät turvallisuusstandardit. Kansalliset siviili-ilmailujärjestöt tekevät näitä turvatarkastuksia ja äh, Euroopan lentoturvallisuusvirasto kerää tätä informaatiota omien valvontatoimiensa äh, pohjalta tai teknisten äh, tietojen pohjalta, mitä ne saavat Euroopan unionin ulkopuolelta. Näitä tutkimuksia tehdään myös Euroopan unionin lentokentillä. EUn sääntöjen mukaisesti. Ja sen lisäksi kerätään äh, informaatiota mahdollisista onnettomuuksista tai vakavista välikohtauksista. Euroopan komissiolla ei tällä hetkellä ole kattavaa luetteloa maista, joilla on vastaavaa lainsäädäntöä, mutta esimerkiksi Bahrain, Pohjois-Korea, Saudi-Arabia, niillä on samat rajoitukset kuin eurooppalaisissa listoissa. Joten puhemies, komissio on valmis tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa, että voisimme vielä parantaa tätä mustallista järjestelmää, mutta tätä tarvitaan nimenomaan lentomatkustajien turvallisuuden parantamiseksi. Kiitokset komission jäsen. Nyt siirrymme ryhmien puhujiin. Ensimmäisenä Deverakke, kaksi minuuttia, EPP-ryhmästä. Madame la Présidente. Kiitoksia puhemies. Eh, on hy- hyvä nähdä, että nyt viisi vuotta tämän jälkeen olemme saaneet mekanismin joka toimii ja joka on vain tehostunut ja parantunut vuosien aikana. Ja komission kertomus mustista listasta tuntuu varsin täytenä, täydelliseltä. Siellä on mielenkiintoisia uusia ajatusmalleja. Tuen erityisesti ajatusta siitä, että olisi tällainen kansainvälinen musta lista, joka vain voi taata maailmanlaajuisen turvasääntöjen ähm, harmonisoinnin. Minulla on kuitenkin jotakin kysymyksiä komissiolle. Haluaisin ensinnäkin tietää, miten tapahtuu tämä puolustusoikeus on kyseessä ei ole vain yksi lentoyhtiö, vaan kaikki lentoyhtiöt jossakin valtiossa joutuvatko nämä kaikki silloin kuultaviksi nämä lentoyhtiöt vai vain maan lentoviranomainen on kohteena? Ja tässä yhteydessä, miten on mahdollista, että jotkut lentoyhtiöt, jotka varmasti pääsevät pois tältä mustalta linjalta, vielä toinenkin tärkeä seikka minusta, nimittäin miten seurataan lentokoneita. Se harjoittaako komissio säännöstä seurantaa lentokoneista koskien kaikkia mustalaisella olevia lentoyhtiöitä. Varmistaako se, että nämä lentokoneet eivät lennä jonkun toisen yhtiön nimissä? Ja tässä yhteydessä onko komissio tunnistanut sellaisia valtioita, jotka tavallaan toimivat mukavuuslippuun valtioina. Sitten kun lentoyhtiö joutuu mustalle listalle, saako komissio tietoja siitä, miten lipunmyyjät saavat tietoja tai korvauksia ja miten ehdotetaan vaihtoehtoisia reittejä matkustajille. Sitten vielä yksi täsmällinen kysymys. Monet täällä olemme saaneet viestejä, joissa puhutaan Indonesiasta. Sanotaan, että kaikki lentoyhtiöt siellä ovat mustalla ja kiellettyjä ja meitä pyydetään, pyydetään kääntymään komission puoleen, jotta heidät äh, otettaisiin pois mustallistalta mutta mitä kuuluu tälle maalle tässä tilanteessa? Jo, jo vuosien ajan se on ollut mustalla listalla. Indonesia on kuitenkin tehnyt ponnisteluja, jotta se tai onko se ryhtynyt korjaamaan turvallisuustilannetta ja puutteita, joita on ollut? Kiitokset. Sitten seuraavaksi El Kadraui SD-ryhmästä kaksi ja puoli minuuttia. Kiitokset puhemies, komission jäsen, kollegat. On hieman surrealistista käydä keskustelua täällä nyt mustasta listasta hetkellä, kun koko Euroopan lentoliikenne eh, on kaauksessa. Mutta olen ymmärtänyt, että meillä on huomenna mahdollista käydä ajankohtainen keskustelu lentoliikenteestä. No, musta lista itsessään on hyvin tärkeä aihe ja se on ollut aika monen menestys eh, muun muassa De Verrakin ponnisteluiden äh, kannalta. Hän on tehnyt erittäin paljon töitä. Minusta on ollut äh, hyvä se, että että me tässä keräämme kokemuksia siitä ja otamme oppia siitä, mitä olemme tehneet tähän mennessä. Ja olemme samaa mieltä siitä, että meidän täytyy ponnistella vielä enemmän. Ensinnäkin siinä, miten me informoimme matkustajia. On totta, että matkustajia on informoitava, mikäli he matkatoimiston kautta varaisivat lennon lentoyhtiölle, joka on mustalla listalla. Mutta usein on niin, että vasta paikan päällä monet matkustajat päättävät, ottavatko he esimerkiksi kotimaan lennon. Ja sen vuoksi pyytäisinkin, olisiko mahdollista, että matkatoimistot, jotka varaavat matkoja sellaisiin maihin, jossa on vaarallisia lentokoneita tai yrityksiä, että he automaattisesti informoisivat näitä matkustajia siitä, että siinä maassa on lentokoneita mustalla listalla. Toinen elementti on se, että meidän täytyisi tukea sitä, että voitaisiin välttää sitä, että listalle joutuu lisää maita ja koneita. Joten meidän täytyisi antaa tukea ja tukea kapasiteetin rakentamista varsinkin kaikkein köyhimmissä maissa. EUsta me voisimme antaa paljon enemmän tukea ja, ja know-howta, niin ja huolehtia siitä, että nämä lentoyhtiöt, että niillä on tarvittava kapasiteetti, jotta tilanne paranisi. Ja sitten se, mistä DV Rack täällä puhui myös, on nämä petokset. Vaikka meillä olisi kuinka hieno järjestelmä, niin aina sinne jää porsaanreikiä, jolloin jotkut lentoyhtiöt voivat toimia tavallaan liputtamalla itsensä ulos ja toimimalla esimerkiksi jonkun saaren kautta. Joten minusta meidän täytyisi myös saada aikaan tällainen maailmanlaajuinen mustalista. Ja haluaisin tietää, onko komissio tehnyt mitään tällä alalla, esimerkiksi ICAOn puitteissa yhdessä kollegoiden kanssa muista maista. Kiitos. Als nächste erhält ja sitten seuraavaksi Meissner Alde ryhmästä kolme minuuttia. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir haben im Moment... Kiitoksia, Tällä hetkellä ei taivaalla tapahdu mitään, se on jo mainittu. Ja täytyy keskustella sitä miten tässä voidaan auttaa. Tietysti talouden kannalta on pelättävissä, että tietysti lentoyhtiöillä on suuremmat ongelmat. Sen ei täydy kuitenkaan vaikuttaa turvallisuuteen. Tässä on kyse turvallisuudesta lentoliikenteessä Euroopan matkustajille. Ja Euroopassa meille on suuri saavutus se, että voidaan liikkua vapaasti ja voidaan vapaasti päättää kuluttajina, miten haluaa liikkua, minkä lentoyhtiön haluaa valita ja mitä ei. Ja tietysti on tarpeen, jos haluaa tätä vapaata valintaa käyttää, että saa tietoja myös kunnolla. Juuri kuulimme, että 2006 lähtien on ollut tämä mustalista jo. Ja periaatteessa tästä pitäisi olla informoitu, että tästä asiasta. Ja minulle kysymys on siitä, niin kuin De Veirekin sanoi ja äskeinen puhuja, että että onko tässä järjestelmässä aukkoja, että saadaanko todellakin ne kaikki tiedot, joita tarvitaan. Tietysti turvallisuutta koskien ensinnäkin haluamme kaikki, että kaikki ihmiset, jotka lentävät Euroopassa, niin että pääsevät perille. Ja sitten mielestäni sillä on myös merkitystä, että varmasti tiedetään, että onko minkälaisessa taloudellisessa asemassa lentoyhtiö on. Lentoyhtiöiden täytyy tai hakea lupaa koko ajan järjestel- säännöllisesti kansallisilta viranomaisilta ei pelkästään turvallisuustarkastusten vuoksi, vaan sen vuoksi, että ovatko he, onko niiden taloudellinen asema tarpeeksi vahva, jotta he voivat jatkuvasti harjoittaa liikennöintiä. Ja siinä tulee esille kysymys esimerkiksi minun mielestäni, että tähän mennessä niin ei ole ollut eurooppalaista lentoyhtiötä mustalla mutta siitä huolimatta juuri viime vuonna oli tämä Vice Sky Europe Siinä oli eurooppalainen lentoyhtiö, eurooppalainen kansalainen, joka oli sieltä ostanut lipun, niin ei saanut tietoa siitä, että tämä yhtiö oli ihan konkurssin partaalla. Siis he eivät saaneet sitä tietoa, joka olisi heitä suosillut. Ja tässä tulee esille kysymys, että vaikka komissio sanoikin, että meillä tiedot on ja ne julkaisemme, julkaisuusvelvoite on, niin miksi näin ei käynyt ja miksi, milloin saadaan todellakin takuu, että se mitä matkustajien pitää tietää siitä, että tuota saadaan. Ja tämän, tähän olisi vastauksia myös tässä keskustelussa. Next Rittnerin Kiitos. Seuraavaksi vihreiden nimissä Lichtenberger puolitoista minuuttia. Kiitos komission jäsen parlamentti on tehnyt paljon aloitteita siitä, että saatiin tämä mustalista toimeen ja niin, että se toisi ja tarjoaisi kuluttajille mahdollisimman paljon turvallisuutta. Tämä on kuitenkin asia, jota pitää vielä selvitellä esimerkiksi. Onko se nyt sellainen, että, me olemme, että se on tarpeeksi hyvä? Ensimmäinen kysymys, jonka haluaisin esittää. Informaatiota internetissä, kyllä mutta ei ollenkaan niin helposti eri lentoyhtiöistä. Minä itse tätä hieman testailin, eikä aina ole niin helppoa löytää tätä informaatiota eri lentoyhtiöistä. Jos on esimerkiksi kysymys lentoyhteyksistä, jatkolennoista, kun matketaan, jatketaan matkaa kolmanteen maahan, niin tässä on ongelma. Toinen avoin kysymys, joka minua myös kiinnostaa, on se, mikä on, mitkä ovat kokemukset webleasingistä. Tästä oli paljon pelkoa, että tämä voisi olla tällainen kyökin ovi tällaisille ei kovin luotettaville matkan järjestäjille. Onko se nyt positiivinen vai negatiivinen käytännössä? Ja sitten vielä kysymys. Onko tällä musta lista järjestelmä ollut ennaltaehkäisevä vaikutus lentoyhtiöille niin, että ne ovat pidättäytyneet enemmän säännöissä ja millä tavalla toimii tämä selektiivinen äh, valinta, että jonkun lentoyhtiön jotkut koneet eivät saa lentää Euroopan ilmatilassa. Kiitokset ja sitten edustaja Czarnecki. ECR-ryhmän nimissä kaksi minuuttia. Dziękuję pani przewodnicząca, pani komisarzu. Kiitoksia rouva puhemies, ja komissio sen hyvät kuulijat. Toivon, mutta siitä ei ole mitään varmuutta, että nämä vulkanisen tuhkan vaikutukset eivät eh, siirry sippujen hintoihin, koska tässä pojat ovat olleet oikeassa, että nämä lentoliikenteen pysähdyksissä olo, se tietysti kompensoidaan todennäköisesti kalliimmilla lepun hinnoilla. Eli tästä kannattaa nyt puhua, kun kuluttajan suojaa pidetään yllä. Euroopan parlamentti jälleen kerran puhuu tässä asiassa. Se osoittaa sen, että minkä huomion kiinnitämme tähän asiaan ja näihin ongelmiin. Muutama kuukausi sitten tästä puhuin. Monet teistäkin puhuitte tästä asiasta silloin. Myöskin silloin puhuimme hyvin äänekkäästi tässä asiasta ja henkilökohtaisesti tällainen henkilökohtainen huomio. Yksi journalisti kysyi minulta, että mitä te siellä Euroopan parlamentissa teette. Hän oli hyvin vaikuttunut tästä lehdestä. Vasta tietoisuus siitä, että kyseessä on hyvin tärkeä asia, turvallisuus. Ja ihan perustavanlaatuinen kysymys kansalaisen intressin näkökulmasta, veronmaksajan, äänestäjän ja kuluttajan näkökulmasta. Vasta tämä kysymys on alkanut tulla tiedotusvälineenkin tietoisuuteen. Ei ole luonnollista, että me tiedämme, mikä mustalista on Euroopan unionissa. Emmekä kuitenkaan tiedä, että mikä se on Euroopan unionin ulkopuolella. Tämä on ihan skitsofreeninen tilanne. Ja sitten viimeinen hyvin tärkeä asia. Ei voi olla niin, että eurooppalaiset matkustajat maksavat ikään kuin ylimääräistä turvallisuudesta. Tämä on kuitenkin valtioiden hallitusten asia. Kiitokset. Sitten muut puhujat. Ensinnäkin edustaja Grosch, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, komission jäsen. Musta lista on ollut äh, mielenkiintoinen äh, projekti parlamentilta Deverakin johdolla. Musta lista voi koskea yrityks, lentoyhtiöitä, maita tai lentokoneita. Ja meidän pitäisi saada tähän komissiolta vielä hieman tarkemmat vastaukset, jos on kysymys esimerkiksi maista, ehm, mikä on yritysten tai lentoyhtiöiden mahdollisuus itse eh, osallistua tähän keskusteluun, millä tavalla tämä koko proseduuri menee eteenpäin. Me keskustelimme täällä muutama vuosi myös siitä, että meille on tärkeää se, että komissio eh, edelleen seuraa näitä toimia tarkkaan ja näitä toimenpiteitä – ja että nimenomaan kommunikaatiota parlamentin kanssa parannetaan sen vuoksi, että täällä on vielä avoimia kysymyksiä liittyen esimerkiksi siihen, millä tavalla arvioidaan lentoyhtiöitä ja lentokoneita ja lentoyhtiöitä, jotka yhtäkkiä lentävätkin uudella nimellä, tai kun tapahtuu jotain nopeita muutoksia. Me haluaisimme tähän enemmän avoimuutta. Ja minulle kaikkein tärkeintä on informaatio. Me olemme sitä mieltä, kaikissa ryhmissä, että kansalaiset ja matkustajat, heillä on oikeus saada tietoa. Ja sen vuoksi lento, matkatoimistojen ja lentoyritysten tulisi systemaattisesti informoida näistä yrityksistä, jotka ovat mustalla listalla. Ja varsinkin silloin, kun me tiedämme tietystä maista, että ne ovat ongelmallisia. Silloin matkajärjestäjien pitäisi erityisesti huolehtia siitä, että ihmiset tietävät, mitkä yritykset ovat olleet ongelmallisia. Nämä ovat toimenpiteitä, joilla on jo jossain määrin parannettu turvallisuutta, mutta tämä ei saisi koskea ainoastaan Eurooppaa ja Euroopan matkustajia, vaan koko maailmaa. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi Fiona Hall, kaksi minuuttia. Madam President. Puhemies, haluaisin ottaa esille kysymyksen, joka läheisesti liittyy ilmailuturvallisuuteen ja joka osoittaa, että täytyy saada EUn mustalista toimista mahdollisimman tehokasta. Joulukuussa 2008 neuvosto lopultakin hyväksyi EUn käytännössäännöt ase, asesiirrosta. Siellä on kyseessä millaisen teknologian ja laitteiston vienti EU-ssa. Kuitenkin vieläkin voidaan olla huolissaan siitä, että eivät kaikki, kaikki asetavivät maat EU-ssa noudata näitä sääntöjä ja eurooppalaisia aseita vieläkin viedään konfliktialueille. Mutta yksi toimenpide on osoittautunut erittäin tehokkaaksi. Se on vähentänyt laitonta asekauppaa ja tämä on EUn musta lista. Ruotsan tutkimus 2008 vuodelta osoitti, että lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat mukana tällaisessa toiminnassa konfliktialueilla, ovat juuri niitä toimijoita, jotka rikkovat turvallisuussääntöjä vastaan. Ehkä ei olekaan niin hämmästyttävää, että tällaiset epämääräiset toimijat, jotka suhtautuvat löysästi turvallisuuskysymyksiin, ne ovat myös lakia kiertäviä, kun ajatellaan niiden lasteja. Mutta tästä on kuitenkin seuraamuksena se, että toimijat, jotka varmistavat lentokoneiden tiukan valvonnan ja toimet, jotka suojelevat kansalaisia, auttavat myös siinä, että suojellaan kansalaisia muissa maissa, erityisesti Afrikan mantereilla, kun ajatellaan tuhoa, jota tapahtuu silloin, kun konfliktit saavat lisää vauhtia runsaasta asetuonnista ja viennistä. Joten kysyisin komissaarilta, voisiko hän lisätä, panna oman henkilökohtaisen painoarvonsa komission toimenpiteiden taakse ja varmistaisi, että EU mustallistaa systemaattisesti tehokkaasti noudatetaan ja täytettyön pannaan. Kiitoksia. Kiitokset. Seuraava puhuja edustaja Siobroille ei ole paikalla. Joten seuraavaksi puheenvuoro edustaja Marineskulle kaksi minuuttia. Mulțumesc, doamna eh, președinte. Lista neagră a trans... Kiitoksia, rouva puhemies. Lentoyhtiöiden mustalista on todellakin hyvä toimenpide matkailijoiden suojaamisessa. Sitä täytyy löytää sekä komissioon, jäsenvaltioihin, matkatoimistoihin. Kaikki riippuu matkatoimistojen hyvästä tahdosta. Ja toisaalta olisi tarpeen sellainen ratkaisu myös, myös silloin, jos on vain yksi mahdollinen lentoyhteys tietylle matkalle. Ihan liian suuri osa lentoyhtiöistä tässä mustalla listalla ovat Keski-Aasiasta, Afrikasta, kehittämättömistä maista. Ja tästä tulee sille hyvin legitimi kysymys. Missä määrin reilu kilpailu voidaan taata lentoyhtiöiden kesken Euroopassa, Euroopassa ja Lähi-idässä? mitä reilu kilpailu voidaan saada aikaan, kun kehitysmäiset tilanne on tällainen. Kysyn siis, että miten EU voisi jakaa reilusti nämä luvat kaikkialla maailmassa koska näin kehitykseen voitaisiin todennäköisesti jotain tehdä. Catch the Kiitokset. Nyt sitten Catch the Eye. Ensin edustaja Leichtfried, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minulla on tällainen ihan yleishuomio ja sitten pari kysymystä, mikäli minulla on aikaa. Yleinen huomautus. Minusta on aika omituista, että nykyisessä tilanteessa sosiaalidemokraattinen ryhmä on saanut kolmessa lentoturvallisuussa käsittelyssä yhdeksän minuuttia puheaikaa. Minun mielestäni tämä parlamentin, äh, kun se käsittelee näistä asioista, jotka ovat peruskysymyksiä, jotka koskevat kaikkia kansalaisia, puheaikakin jaettaisiin tasaisemmin. Sitten kysymykseen. Minulle kaikkein tärkeintä on se, miten nämä jaetut co-share-lennot Eli kun ostaa lipun eurooppalaiselle eh, lennolle, niin sitten yhtäkkiä joutuukin ihan jonkun muun lentoyhtiön lentämälle lennolle. Mitä näille ihmisille tapahtuu? Eh, tämä on kysymys, eh, joka kiinnostaa ihmisiä erittäin paljon ja toivon, että te voisitte tähän vastata. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Obermeier, yksi minuutti nachdem hier die luftsicherheit angesprochen ist und übermorgen auch über die europäische agentur für flugsicherheit. ja päättää, niin otan esille myös toisen ongelmakohdan. Ilmailurheilun harrastajat Itävallassa ja muuallakin neuvossa eh, joutuvat kohtaamaan sen, että tällaisia säännöksiä, jotka ovat tärkeitä tämän urheilulajin kannalta, niin niitä on vain englanniksi. Usein nämä urheiluharrastajat puhuvat erinomaista englantia, mutta silti on vaikeaa ymmärtää tällaista ammattikuntajargonia. Olisi tärkeää, että nämä saataisiin kaikilla kielillä käyttöön nämä säännökset. että no ainakin saataisiin ranskaksi ja saksaksi ja kahdella muullakin työkielellä. Ja erityisesti jos on kyse säännöksistä, jotka ovat tämän Irlannin kannalta tärkeitä. Kiitokset. Eh, viimeinen puhuja Catch on edustaja Tikau. Olkaa hyvä. Lista neagră actualizat. Kiitos eh, puhemies tämä musta lista, joka otettiin toimeen. Siinä on 280 yhtiötä 17 maasta. Euroopan unionin pitäisi parantaa kapasiteettiansa niin, että turvallisuutta voitaisiin parantaa niin, että Euroopan unionin alueella saisivat lentää ainoastaan sellaiset koneet, jotka täyttävät kansainväliset säännöt viranomaiset näissä 17 maissa, niiden tulisi parantaa omaa kapasiteettiansa niin, että lentoyhtiöt saisivat toimiluvan vain silloin, jos ne todellakin ansaitsevat sen. Analyysi kolmasista maista äh, sitten pitäisi äh, seurata myös äh, analyysi näistä lentokoneista, jotka lentävät. Ja meidän pitäisi analysoida, kuinka paljon onnettomuuksia kullakin lentoyhtiöllä on ollut tai konetyypillä ja yritysten täytyy osoittaa oma infrastruktuurinsa ja tämä informaatio tulisi kerätä. Kiitokset ja nyt sitten annamme puheenvuoron komission jäsen Piibaksilla. Olkaa hyvä. I would like to thank... Haluaisin kiittää näistä kysymyksistä ja tämä on selvästi osoittanut, että tämä parlamentti on vahvasti mustallista lähestymistavan takana. Voin luvata vara puheenjohtaja Kallasin nimissä tulemme parantamaan tiedottamista parlamentille näistä kysymyksistä. Lupaan myös sen, että kaikki kysymykset, joita on tehty, saavat myös vastauksen, koska jos en pysty vastaamaan näihin kaikkiin, voin vasta valita joitakin, mutta ei se johdu siitä, että en pysty vastaamaan näin nopeasti. Sitten kansainvälisiin kysymyksiin ensinnä. Komissio tekee työtä kysymyksissä teemme kaiken mahdollisen, että vahvistaisimme kansainvälistä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Haluamme rohkaista valtioita liittymään turvallisuusarviointeihin, mitä tulee ulkomaisiin lentokoneisiin. Tässä tarvitaan myös teknistä apua, jotta saadaan aikaan maailmanlaajuiset standardit. Teemme myös paljon yhteistyötä ICAON kanssa. Olemme osallistuneet ICAON korkean tason turvallisuuskonferenssin Montrealissa maaliskuun lopussa ja tällä hetkellä neuvottelemme yhteistyömuistiosta olette oikeassa, me tarvitsemme globaalia lähestymistapaa tässä kysymyksessä, mutta ei pitäisi aliarvioida tuloksia, joita saamme EUn mustasta muille maille. Ajattelen vaikka tässä vain esimerkkinä Indonesia, joka otettiin esille. Indonesia on painostanut paljon ja se on pyrkinyt uudistamaan lentokonekantaansa. Se on myös muuttanut lainsäädäntöään, ottanut mukaan turvaviranomaisten näin on pyritty parantamaan tässä maassa. Tähän mennessä se on osoittanut, että se on saavuttanut huomattavia parannuksia neljän lentoliikenteen harjoittajan mukana, Mandelmin premierin kohdalla muun muassa. Tämä on saavutettu komission avulla, mutta mukana on myös jäsenvaltioita. Tämä on prosessi, joka vaatii monenlaisia resursseja, mutta komissio on läheisessä yhteistyössä näiden viranomaisten ja lentoliikenteen harjoittajien kanssa Indonesiassa, Indonesiassa jotta voidaan varmistaa positiivinen kehitys jatkossa. Joten me todellakin rohkaisemme maita muuttamaan niiden lentoturvallisuussääntöjään. Ja tämä oli vain yksi esimerkki. Ja lopuksi puhuisin erityisen tärkeästä kysymyksestä, nimittäin kuluttajille tiedottamisesta. Tässä matkatoimistojen pitää antaa suullista tietoa ja myös kirjallista tietoa matkustajille siinä vaiheessa, kun he varaavat matkansa myös. Varsin usein vaaditaan, että jos matkustaja suostuu tällaisen kielletyn yhtiön kanssa matkustamaan, niin silloin he eivät saa mitään korvausta mahdollisesti, mutta mielelläni vastaan kaikkiin kysymyksiin myös kirjallisesti, koska tässä jo ylitän tavallaan aikana ja väärinkäytön kärsivällisyyttä. Kiitoksia. Äh, ist damit geschlossen. Kiitokset ja keskustelu on päättynyt näin. Täällä on työjärjestys puheenvuoro herra Obama ja olkaa hyvä. Kiitos äh, puhemies. Artiklan 173 työjärjestyksen pohjalta kysymys on tapahtumasta, joka täällä tapahtui täällä muutama minuutti sitten. Nimittäin viittaan tässä minuutin puheenvuoroihin esityslistassa. Hans-Peter Martin, kun te annoitte hänelle puheenvuoron, hän ei ollut paikalla. Ja hän sai sen sitten myöhemmin. Ja Herra Martin meitä kohtaan teki Hitler-tervehdyksen ja sehän ei ole lainkaan hyväksyttävissä ja se on täysin tämän talon sääntöjä vastaan ja pyytäisinkin, että tähän puututaan. Ja pyytäisin myös teitä tutkimaan, millä tavalla tämä käyttäytyminen voitaisiin saada myös dokumentoitua. Onhan se nyt ihan uskomatonta, että vaikka on kysymys niin kutsutusta humoristisesta provokaatiosta, niin en sitä voi hyväksyä. Kiitokset tästä. Me tulemme katsomaan, mitä on tapahtunut ja mikä tilanne on. Kiitokset. No niin, jatkamme esityslistalla eteenpäin. Seura-